Siirrymme äänestyksiin. Aloitamme Seinfeld-mietinnöstä tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen. Yksi ainoa äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Se avete votato tutti, la votazione. Onko äänestetty? La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Lange mietintö. Pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin on sovellettavat yhdenmukaiset tekniset vaatimukset yksi ainoa äänestys nimen nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Fisas Aikseella mietintö EUn ja Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus, Kroatian liittyminen, yksi on äänestys nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten Kaavada mietintö, tiivimpi yhteistyö kansainvälisen parien varallisuussuhteesta. Yksi ainoa äänestys, äänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Andersson mietintö, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen, yksi ainoa äänestys, nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Ferber, mietintörahoitusvälineiden markkinat. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ensimmäinen ryhmä raukeaa. Komission ehdotus kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma äänestyksenä, joka alkaa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 passiamo alla proposta della commissione per alzata di mano chi è a favore chi è contrario chi si astiene risoluzione hyväksytty ja lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä joka alkaa äänestys päättyy hyväksytty sitten taas mietin tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen Rimantas Sadjus. Salainen lippuäänestys, joka alkaa. Ekiusa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Preda-mietintö. 2005 koskeva kertomus kehityksen vaikuttavan politiikan johdonmukaisuudesta. Kohdan kahdeksan jälkeen suullinen tarkistus herra Görensiltä. Hän saa puheenvuoron. Edustaja Görens. Mikrofono. Merci, monsieur le président. Kiitos Puhemies, ehdotan seuraavaa suullista tarkistusta. Euroopan parlamentti ehdottaa, että komissiosta tuleva välitysmenettely otettaisiin käyttöön, jotta poliitikkojen johdonmukaisuus voidaan varmistaa. Ja silloin kun syntyy eri unionin poliitikkojen välille ristiriitaa, niin komissio kantaa vastuunsa poliittisesti suurista suuntaviivoista ja tehdään ratkaisu unionin politiikkojen suhteen. Jos me hyväksymme tämän suullisen tarkistuksen, niin vahvistamme meidän kantamme, josta suurella enemmistöllä vuonna 2013 eh, hyväksyttiin oman mietintöni yhteydessä. Jos hylkäämme tämän, niin meillä ei ole välttämätöntä välinettä käytössämme politiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi niin, että tällaisia välityksiä, tällaisia arviointia voidaan tehdä. Ja epäämme sen mahdollisuuden, että politiikka olisi johdonmukaista. Ja sitten ö, politiikasta tulee ikään kuin terätöntä. Sillä ei päästä tavoitteisiin. Posizione. Vastustaako joku tätä suurista tarkistusta, jos on ainakin 40 jäsentä, jotka nousevat? Si. E Allora, l'emendamento orale... No- Kyllä, siinä tapauksessa suullista tarkistusta ei voida huomioida. Ja nyt siirrytään seuraavaan äänestykseen. Tarkistus 1, kohdasta 10. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 11, kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 15. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18, kahdessa osassa yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 21, neljässä osassa yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 24 alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää. Hy- tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa 24 kohta. Votazione chiusa. Approvato. Äänestys päättyy hyväksytty.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 Sitten 40 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 kohta äh, kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty on kappale E puolesta vastaan tyhjää. Jos ei nosta kättä sellaista, ei, ei näe. Nyt täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kappale F puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämänkin tuloksen. Äänestys alkaa. Kohta F. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Se alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Hoibuh mietintö Uusi kumppanuus elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamisessa kohta kaksi. Ensimmäinen osa äänestyksenä, joka alkaa päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kolme puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15, luotelma kohta 2, alkuperäinen teksti, puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 18, puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 22, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25, kahdessa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Kiitos päättyy. Hyväksytty toinen osa äät puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 28 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 34 luotelma kohta 1, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy hyväksytty. 34 luotelma kohta 6, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta äänet vastaan tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 59 puolesta, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 66 puolesta äänet vastaan tyhjää, hyväksytty 72, puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 85. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jo, tuossa on kappaleen viite, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus kappaleen 537, alkuperäinen tekstipuolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatus kappale C, alkuperäinen tekstipuolesta vastaan, tyhjää, Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten eteenpäin Stolojan mietintö, kansainvälisten tilinpäätöstandardien arviointi. Koko päätöslausuma kokonaan äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Van Ouden mietintö, rauhanoperaatiot, EUn yhteistyö YK ja Afrikan unionin kanssa. Kohta kuusi, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän kolme osa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmas äänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 äänestyksenä, joka alkaa päättyy. Hyväksytty. 22. Niin puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Jorma kappaleen 5. 8. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus on kappale ään kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko päätöslauselma äänestyksenä, joka alkaa. La votazione è chiusa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten eteenpäin. Cesak-mietintö, hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt elintarvikeketjussa. Yksi tarkistus agrival- maatalousvaliokunnasta. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko päätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi McIntyre-mietintö kestävän maatalouden tekniset ratkaisut. Kohta 5, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa nimenhuutoäänestyksenä joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan, kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Päättyy. Hyväksytty. 20 kohtaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 kolmessa osassa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa on nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. hylätty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty 27, kolme osaa. Ensimmäinen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa äänestyksenä joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa äänestyksenä joka alkaa. Päättyy. Hylätty. 28 äänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 30 äänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hylätty 31 kohta kohdalta ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa. Sitten siirrytään kohtaan 32. Ensimmäinen osa. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 kohta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa 41 kohta. Päättyy. Hyväksytty. 42 kolmessa osassa ensimmäinen nimenhuuto, äh, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksy toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. hylätty. 46. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 47 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy respinto. Hylätty. Sitten kohta 58, ensimmäinen osa, puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 72 osassa, ensimmäinen osa, puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hyväksytty, nimenhuutoäänestyksenä kakkonen, puol, äänestys alkaa, päättyy. hylätty. 74. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Johdotason kappale B, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme ykkösen tuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. päättyy. Hyväksytty. Sitten on kappale C, kolme osaa. Ensimmäinen puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kaksi nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja kolmas osa myös nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. on kappale I, alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale Q. Ensimmäinen osa puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää, hyväksytty toinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdossa kappale R. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko päätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hoitaman mietintö aiheena innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU-ssa. Kohta 10. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa kohta 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 viidessä osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta ehdotan, että nostatte todella kättänne, muuten tulosta ei saa selville. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. No niin, tarkistamme. Äänestys alkaa. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että oli hyväksytty, mutta tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Neljäsosa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viidesosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 33. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. tason kappale A, alkuperäinen teksti neljässä osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. C. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. D. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. J kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme toinen osa, johdatosan kappale J. Äänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. hylätty. No pienellä erolla. Päätöslauselma kokonaisuutena. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Approvato. Hyväksytty. Äänestykset päättyvät tähän. Ja nyt siirrymme äänestysselitykseen. Kollegat nyt poistuvat salista. Tällä välin kaksi minuuttia odotamme. Yhden minuutin tauko ja sitten käynnistämme äänestysselitykset. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Relazione... Nyt siirrymme äänestysselityksiin. Ferberin mietintö ensimmäisenä. Rahoitusvälineet, rahoitusvälineen markkinat aiheena. Puheenvuoron saa edustaja Polchak, yksi minuutti.